Sitten viimeisenä vielä yksi mietintö. Gatek, Euroopan unionin kansalaisuutta koskevat ongelmat ja näkymät. Ja annan välittömästi puheenvuoron esittelijälle neljä minuuttia, olkaa hyvä. Mr. President, Commissioner, it is my pleasure... Puhemies, komission jäsen. Euroopan kansalaisuuteen liittyvä Mietintö hyväksyttiin yksimielisesti Liipe-valiokunnassa viime viikolla. Minulla on ilo se esitellä täällä. Eurooppalainen kansalaisuus ei korvaa kansallista kansalaisuutta, vaan se on ylimääräinen ainutlaatuinen etu, joka kansalaisilla on mukaan luettuna vapaus liikkua, vapaus konsulaari, suojeluun, oikeus vedota Euroopan parlamenttiin ja myöskin oikeus vedota oikeusasemiehen. Parlamentin mietinnössä otetaan huomioon komission viides kansalaisuutta koskeva kertomus, joka kattaa kauden toukokuulta 2004 aina kesäkuun loppuun 2007. Tämä on ainutlaatuinen aikakausi, koska viisi vuotta sitten jäsenpäivät toukokuuta kymmenen uutta jäsenvaltiota liittyi Euroopan unioniin. Tuon liittymisen seurauksena, varsinkin Keski- ja Itä-Euroopan maissa, oli se, että Hyvin paljon syntyi Euroopan sisäistä liikehdintää. Unionin uudet kansalaiset ottivat ilomielin vastaan uudet oikeudet, varsinkin oikeuden vapaateen liikkuvuuteen. Ne pystyvät hyötymään mahdollisuudesta saada koulutusta ulkomailla ja niissä maissa, joissa työmarkkinat avattiin, he myöskin saivat laajuisesti töitä. Maahanmuuton volyymi kuitenkin asetti suuria haasteita vastaanottajamaille sekä keskus- että paikallisviranomaisten tasolla paikallisviranomaiset varsinkin silloin, kun ovat vastuussa palvelun tarjoamisesta, kuten asunto, terveys, koulutuspalvelut, ovat usein suurten ongelmien joutuvat taistamaan suurten ongelmien kanssa silloin, kun on kyse maahanmuuttajien kotottamisesta Uusia asukkaita halutaan auttaa nauttimaan samoista oikeuksista kuin isäntämaan muutkin kansalaiset voivat nauttia syrjintää kuitenkin edelleenkin esiintyy. Joskus syrjintä johtuu oikeuden taka lainsäädännön porsan reijistä. Joskus ei ole tietoa siitä, miten lakia pitäisi kunnossa täytäntöön. Liiteen valiokunnassa meillä oli erittäin rakentava lähestymistapa. Puoluerajat ylittävä sopimus oli se, että halusimme ottaa esiin jotakin ongelmaa. Meidän todellakin toteutuu hyväksymällä komission raportin siitä, miten, vapaa, miten vapaata liikkuvuutta koskevaa direktiiviä toteutetaan jäsenmaissa. Edessä olevat europarlamenttivaalit kuuluvat prioriteetteihin toimielinten välisessä PR-työssä tuo komissio tukee parlamentin työtä ja kampanjointia innovaatitoimillaan, ja joilla pyritään herkistämään kansalaisten korvat, suut ja silmät näille vaaleille, ja joilla pystytään kansalaisia todellakin käyttämään äänioikeuttaan ja siirtymään uurnille. O, nythän on näin, ja, ja tämän haluan erityisesti tuoda esille, että ei pelkästään komissio tee tässä työtä, unionin, että unionin kansalaisuus toteutuisi jokapäiväisessä elämässä. Myös muut toimijat, tämä parlamentti, muu esimerkiksi kaikki 27 jäsenvaltiota ja alue, alueelliset viranomaiset, kansalliset parlamentit ja kunnanvaltuustot ja kaikki kunnat Euroopan unionissa ovat hyvin tärkeässä roolissa tässä, millä tavalla unionin kansalaisuus saa lihaa luitten ympärillä. Olenkin iloinen siitä, että E, juuri näin 2009 euro, riittävän ajoissa eurovaalien alla julkistettu Katsekin mietintö sitoo näitä toimijoita tähän yhteiseen toimintaan, josta saataisiin unionin kansalaisuudesta yhteinen hanke. Ja me varmastikin kaikki pidämme tätä yhteisenä tehtävänä, että me yhdessä huolehdimme siitä, että unionin kansalaisuus ei ole pelkkä symboli, vaan että se, ymmär, se, että se, että se ymmärretään konkreettisena oikeutena jokapäiväisessä, jokapäiväisessä elämässä. Merci infiniment, monsieur le commissaire. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu päättyy. Istunto jatkuu huomenna toinen huhtikuuta kello yhdeksän aamulla. Ja Esityslista on julkistettu intranetissä. Istunto keskeytyy.